Well, good afternoon everybody. I think, um, I think we'll make a start. Hyvää iltapäivää kaikille. Minusta tuntuu, että voimme aloittaa. Toivotan kaikki tervetulleeksi. Tämä on melko mukava kokoussali, kun näemme päivänvaloa ja olemme yhteydessä näin tuonne oikeaan maailmaan. Meillä on äänestys aika kymmentä neljä tänään kolmesta asiasta niille, jotka ovat täällä äänestystä varten. Pyytäisin, että huolehditte, että äänestyskortti on mukana, koska niitä tarvitaan. Ja ensin on sitten Korea de Kampoksen mietintö, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyö tuli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitettoman soveltamisen varmistamiseksi. Siirrytään siihen hetken kuluttua. Tätä kokousta voi netissä seurata ja jos seuraatte verkkolähetystä, niin haluaisin toivottaa teidät sielläkin tervetulleeksi tähän kokoukseen ja sanoa vain, että meillä on ihan nyt tuore uutislehtinen maaliskuulta 2014. Jos te ette saa tätä vielä, niin voitte lähettää sähköpostia meille ja lähetämme tämän joka kuukausi. Ja jos seuraatte verkkolähetystä, niin voitte myöskin sitä kautta hankkia tämän tilauksen teille. Siellä on kaikki linkit asiakirjoihin ja niin edelleen, joten suosittelen sitä. Muistuttaisin jäseniä myös siitä, että me olemme ensimmäisenä aiemmassa paperitonta kokousta ja kaikki asiakirjat löytyvät siellä. Tämä e-meeting versiosta. Se saadaan tabletteihin ja niin edelleen ja kaikilla kielillä, jos ette halua paperiversioita kokouksiin. Ja sitten 22. 23. tammikuuta kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Jos emme saa tämän kokouksen loppuun mennessä mitään kommenttia, niin voimme pitää pöytäkirjaa hyväksyttynä. Uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista on esityslistalla aina kohtana, mutta nyt ei ole mitään edistystä raportoitavaksi. Meillä oli kertomus edustaja Schaldemoselta viimeksi. Tervetuloa tänne. Hän kertoi, että luultavasti mitään edistystä ei tapahdu tämän kuluttajasuopaketin osalta. Pahoittelemme tätä. Me olemme olleet valmiita neuvottelemaan neuvoston kanssa lokakuun lopusta lähtien. Muuten on saatu oikeastaan päätökseen suuret asiakokonaisuudet ennen tämän käytämme loppua. Nyt siirrymme tähän yhteen varsinaiseen lainsäädäntökokonaisuuteen, joka meillä on. Asetusehdotus vastavuoroisesta tai keskinäisestä avunannosta jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan huolehtia lainsäädännön moitteettomasta soveltamisesta yhteistyössä tuli- ja maatalousalalla. Noin 60 tarkistusta, vähän reilu vastauksena esittelijän ehdotukseen. Annan siis ensin esittelijälle mahdollisuuden kommentoida tarkistuksia ja sitten pyytäisin varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoron ja muita jäseniä, jotka niin haluavat. Annan mielelläni esittele puheenvuoron. Antonio Fernando Carrera Campos, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä uudestaan newsletteristä numero 49, jotka juuri olemme saaneet aikaisemmin. Aikaisemmissa versioissa on ollut henkilökohtaisiakin viestejä. Täällä on, täällä on nyt eläimiä ja kasveja ja muita. Tämä on kiinnostava tapa esitellä asiaamme. E Haluaisin kiittää kiinnostuksesta koskien mietintöäni. Niin Tarkistuksia on tullut paljon, yhteensä siis 75. Viime viikolla meillä oli varjoesittelijöiden kokous, jossa keskustelimme näistä tarkistuksista. Se oli hyvin hyödyllinen kokous, saimme kantoja lähentymään ja uskon, että se näkyy nyt asiakirjassa, jonka minä viime perjantaina esittelin ja josta keskustelemme tällä viikolla ja pyrimme sen kautta löytämään yhteisen nimittäjän tässä IMKO-valiokunnassa. Ja näin olisimme valmiita äänestämään 18. maaliskuuta. Niin kuin viime kokouksessa sanottiin, hallitusten virkamiehillä ei ole mahdollisuuksia varmistaa näitä tietoja koskien retilavia kontteja usein väärin väärin, vääriä tietoja annetaan on tutkimus, joka toteaa, että vuonna 2011 jäsenvaltiot tiedettivät sadasta, yli 1900 väärinkäytöksestä, josta koitui noin 108 miljoonan euron menetykset näissä asioissa. Nämä hävikit tulivat komissiolle ja jäsenvaltiolle, mutta todelliset luvut ovat paljon suurempia. 12 miljoonaa euroa vuosittain tulee äh, tappiota, mutta 30 000 no, mahdollisesta petostapauksesta ei ole edes tietoja, joten nämä summat e- eivät ole merkitse muuta kuin jäävuoren huippua. Ongelma on paljon suurempi. Tutkimus sopimuksista ja niiden viivästyksistä, viivästyksistä Olavissa on sanottava, että tässä asiakirjassa todetaan kolme vuotta vähentymisajaksi ja tämä on merkittävä syy siksi, miksi tutkimukset eivät onnistu. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tällainen 274 tapauksen äh, otos äh, antoi osvittaa siitä, että ongelmia on enemmänkin, eikä näitä varoja voida saada Euroopan unionin budjetin käyttöön. Kaiken kaikkiaan on sanottava, että tarkistukset ovat rakentavia, niillä pyritään parantamaan lainsäädäntöä niin, että saataisiin tehostettua tavaroiden valvontaa sisämarkkinoilla, kun ne tulee tuotiin tai passitusjärjestelmän kautta siirrettäväksi. Haluaisin sitten joitakin huomioita tarkistuksista. Tarkistukset, joita herra Schwab on esittänyt artiklaan 18 asetusehdotuksessa, osoittaa, että on selkeää huolta koskien tuonti- ja vientirekisteröiden käyttöön ja Siinä käsitellään myös tietojen yksityisyyttä. Ja näin tätä lainsäädäntöä rikottaisiin. Meidän pitäisi selvästi todeta, että säännöt, joiden mukaan voidaan näitä tietoja käyttää, rajoitettaisiin jäsenvaltioihin ja komissioon. Olisi parannettava näitä artikloja eikä poistettava niitä kokonaan tekstistä. Olen jo puhunut äh, edustaja Schwabin kanssa ja minusta vaikutti, että hän ei erityisesti vastusta tällaista mahdollisuutta, että ehdotimme 51 ja 84 Ole Schmidt. Näissä tarkistuksissa on ongelmia, haluaisin niitä selventää. yksityisyys syistä ja halutaan rajoittaa tiettyjen tietojen levikkiä ja olisi miten luetteloa kansallisesta järjest- kansainvälisestä järjestöistä, joille voidaan lähettää tietoja konttien liikkumisesta. Tämän artikla 18a3 on hyvin vaikeaa etukäteen määritellä mistään kansainvälistä järjestöistä tai virastoista – on puhe, mitkä ovat tärkeitä, jotta voidaan suojella Euroopan taloudellisia etuja. Tässä siis viitataan yhteisymmärrysmuistioon tulevaisuudessa. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi Frontexille. Olen sitä mieltä, että on totta, että meidän pitää suojella tietoja, mutta ei pitäisi antaa mitään tyhjentävää luetteloa järjestöistä. Eli tällaista luetteloa ei pitäisi ottaa tekstiin mukaan, vaan meidän pitäisi olla joustavia. Sitten kompromissin pohjasta keskustelin viime perjantaina varjoesittelijöiden kanssa ja tulemme jatkamaan keskustelua tällä viikolla. Meillä on yhdeksän kompromissitarkistusehdotusta joissa pyritään ottamaan, ottamaan eri ehdotukset johdonmukaisella tavalla mukaan, niin muistetaan tavoitteemme, eli todella kuluttajan suoja, jotka ovat näiden unionin tuotujen tavaroiden loppukäyttäjiä ja samoin on huomioitava unionin taloudelliset edut. Os, os compromissos relativos ao artigo 18 kompromissit koskien artiklaa 18, jossa säädellään ehtoja, joilla komissio voisi suoraan pyytää talouden toimijoilta näitä to, tositteita. On vielä alkuvaiheessa, mutta tavoitteena on se, että komissio voisi näin toimia silloin, kun jäsenvaltiot eivät aio se vastaan. Me ehdotamme, että jäsenvaltiolle annetaan kolme viikkoa aikaa vastata ja tämän jälkeen voidaan sitten hiljaisen hyväksymisen menettelyn mukaisesti ottaa yhteyttä suoraan taloudellisiin toimijoihin. Tekstiä voidaan vielä parantaa, jotta päästään haluttuihin tavoitteihin ja rekisteri- ja tietokannan käytön pitää olla tehokkaasta. Uskon kyllä, että neuvottelussa päästään hyviin tuloksiin. Lopuksi haluaisin todeta, että meidän pitäisi saada aikaan kokonaisvaltainen kompromissi. Tämä tulos on validi ainoastaan, jos on kokonaisvaltainen. Se merkitsee, että kaikkien on hieman annettava periksi yhteisymmärrys hengessä. Ryhmäni on annettanut minulle mandaatin todeta, että ryhmä on valmis vetämään pois viennin passetusosa. On tärkeää, että Euroopan parlamentti antaa selkeän viestin neuvostolle huhtikuun täysistunnossa. Ja näin käsiteltäisiin passitusjärjestelmiä ja tuontia, mutta vienti suljettaisiin pois. Huomisaamuna meillä on varjoesittelijöiden kokous, tai itse asiassa huomenna iltapäivällä puoli neljältä, ja silloin varmastikin saadaan paljon edistystä aikaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh, so... Kiitos oikein paljon. Kuullaan seuraavaksi varjoesittelijöitä. Olkaa hyvä. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijäämme hänen hienosta työstä. Kiitos. Mielestäni menemme oikeaan suuntaan. Täytyy vielä tutkia näitä alustavia kompromisseja ja toivon, että pääsemme nopeasti hyvään kompromissiin. Tässä oikeastaan pääkommenttini kompromisseista. Ensin kun ajatellaan mahdollisuutta, että komissio saisi suoraan tietoa taloudellisilta toimijoilta, artikla 18h. Tämähän on arkaluontoinen aihe. Me haluamme suojella kuluttajia ja myös yrityksiä kompromissitarkistus 7 ja 8 olisivat minusta hyviä ratkaisuja. Toki haluaisin niihin pieniä muutoksia, mutta seuraavassa valiokokouksessa niistä täytyy vielä yksityiskohtaisemmin keskustella. Omasta näkökulmastani komission ja konttiyritysten edustajien väliset keskustelut. Tästä on oma tarkistukseni. Voisi olla hyvä keino vaihtaa näkemyksiä ja käytäntöjä, jotta voidaan sitten kehittää delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä 18F-artiklasta. En tiedä, voitaisiinko ajatella, että nämä konsultaatiot olisivat mukana kompromissitarkistuksissa. Ja lopuksi haluaisin korostaa niitä selkeytyksiä, jotka olen lisännyt määritelmään 42 palvelun tarjoajan osalta ja sitten artikla 12 tarvittavat todisteet ja tarkistus 43. Minusta nämä lisäselkäytykset ovat, ovat välttämättömiä, jotta artiklat ovat selkeitä ja eikä synny mitään väärinkäsityksiä. Mielelläni keskustelen näistä kohdista ja myös muista mahdollisista kohdista ja Kamposin kanssa ja muiden kollegoiden kanssa lähiviikkoina. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos oikein paljon edustaja Ros. Smith ei taida olla paikalla, ei taida tulla. Störille. Ich kann sehr kurz sein. Voin puhua ihan lyhyesti. Kiittäisimme esittelijää kompromissitarkistuksista. Meillä ei ole mitään ongelmia tässä, voimme siis niitä tukea. Um, I will, uh, Mr. Edustaja Ashley Fox on poliittisen ryhmäni varjoesittelijä. Hän on antanut minulle kantansa kirjallisena. Luen tämän, koska hän halusi kiinnittää huomionne useampaan seikkaan. Totta kai annan esittelijälle tästä tekstistä sitten kopion. Edustaja Fox sanoi, että varjoesittelijöiden kokouksen jälkeen hän oli tyytyväinen siihen, että oltiin niin valmiita yhteistyöhön. Niin hän voi hyväksyä perusperiaatteen tässä ehdotuksessa, mutta kun hän on ajatellut tämän käytännön vaikutuksia. Hän on nyt sitä mieltä, että tässä on ylitse pääsemättömiä ongelmia, joita hän perustelee seuraavalla tapaa. Ensinnäkin ongelmia syntyy siitä, että luodaan keskitetty CSM-tiedosto, joka menee paljon pidemmälle kuin mitä komission vaikutusten arvioinnissa on ajateltu. Ja hän esittää tämän kysymyksen, eli miten jäsenvaltiot voivat vaatia näiden tietojen antamista, jos talouden toimijat eivät anna tätä tietoa tai annetaan muodossa, joka komission mielestä ei ole vielä riittävää. Toiseksi hän kiinnittää huomiota siihen, että hän ei voi hyväksyä ehdotusta, että on suora pääsy, kun ajatellaan komissiota ja talouden toimijoita. Hän on tehnyt tarkistuksia 18H-artiklaan esittänyt minimikannan, joka on välttämätön, mutta hän pitäisi Schwabin tarkistusta 18c-kohtaan parempana, koska tuon kohdan poistaminen poistaisi tuon nuo CSM-tiedot tiedostosta. Ilmeisesti Schwab on sitä mieltä, että tämä on jo katettu toisessa kohtaa, joka liittyy tulliohjelman uudistukseen. Edustaja Fox on myös sitä mieltä, että komission vaikutusten arviointi väärin olettaa, että täytäntöpanokustannuksia jäsenvaltioissa ei synny, kun tulee suoraan viennin ja kansallisen passitusjärjestelmän tietoihin. Itse järjestelmien yhteistoiminnan aikaansaaminen aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia, joten kunnallinen kustannushyötyanalyysi ei ole mahdollinen ennen kuin tiedetään nämä kustannukset. Mitä tarkistuksiin tulee, joitain jätetty, Fox on sitä mieltä, että ei pitäisi hyväksyä maa-, ilma- ja merikuljetuksiin viittausta, koska jos ajatellaan laivoja, joita on kehitelty näihin tarpeisiin, jotka on nyt olemassa, ja jos vaaditaan lisää, niin vaadittaisiin myös uusi vaikutusten arviointi tai uusi ehdotus. Ja riskinhallintakysymyksen poisottaminen 18 aasta. Riskinhallinta tarkoittaa tullialalla sitä, että systemaattisesti pohditaan riskejä. Silloin pitää olla tällaisia yllättäviä tai pistokokeita ja näyteltävä niitä resursseja, jotka ovat nyt kansallista toimivaltaa. Riskinhallinnan käyttö tässä johtavan epäselvyyteen siitä, mikä on komission, mikä jäsenvaltioiden roolia ja toimintaa. Joten kaiken kaikkiaan huomaatte, että edustaja Fox kantaa huolta siitä, että komission ehdotus ei ole kunnolla ottanut huomioon täytäntöönpanon ongelmia. Perinpohjainen lisätutkimus on tarpeen, jos tässä halutaan näistä huolenaiheista päästä eroon. Tämä on edustaja Foxin kanta. Kuka haluaa vielä käyttää puheenvuoron? Edustaja Schwab. Teitte paljon tarkistuksia. En tiedä, haluaako Grip myöskin käyttää puheenvuoron. Edustaja Schwab ja Gebhardt. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ensinnäkin sitä, että hän lyhyesti otti viime viikolla kantaa minun tarkistuksiini, jotka ensin näyttivät vähän kielteisessä valossa, mutta on hienoa, että nyt todella yhteistyön hengessä – jos on aina saatu aikaan hyviä tuloksia tällä valiokunnassa, voidaan nytkin toimia, jotta saadaan jotain ihan käytännönläheistä aikaiseksi. Ennen kaikkea haluaisin puhua artiklasta 18. Kukaan ei epäile sitä, etteikö Euroopan komissiolla ole tällaisten säännösten osalta, joka koskee tiettyä alaa, ja kun puhutaan siitä, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin, niin Euroopan komissiolla varmasti on mahdollisuus saada uusia oikeuksia saada tietoa, mutta me olemme viime viikollakin EK-asian yhteydessä tasapainotelleet sen välillä, mitkä ovat tietosuojakysymyksiä ja mitkä muita etuja. Nyt olen, tulimme siihen päätökseen, että muut edut ovat tässä painavampia, joten tietosuojakysymykset on jotenkin järkevästi pidettävä tässä mielessä. Ei pitäisi luoda siis tällaista tietokantaa jossa komissio hetkellä millä hyvänsä voi ilman rajoituksia päästä käsiksi näihin tietoihin, sellaisiin tietoihin, joihin tuli viranomaisilla ei ole vaikutusvaltaa. Korea de Camposin ehdotus, että etsitään ratkaisua, jossa katsotaan sitä osiota tiedoista, johon komissiolla olisi oikeus. Tämä on määriteltävä vähän selkeämmin olen tästä ehdotuksesta kiitollinen, koska jos onnistumme siinä, että voimme sanoa, me haluamme enemmän mahdollisuuksia komissiolle ymmärtää vähän, mitä jäsenvaltiot toimivat tullialalla, mutta kuitenkaan ei voida antaa mitään blanko-oikeutta saada kaikkia tietoja. Tässä varmasti voidaan löytää järkevä ratkaisu, joten toivoisin, että voisin esittelijän kanssa vielä tavata ja katsoa, miten tämä parhaiten onnistuisi. Puheenjohtaja olen joka tapauksessa kiitollinen siitä, että esittelijä ei yksinkertaista ole vastustanut tätä ehdotusta, vaan pyrkii ratkaisun löytämiseen. Tämä varmasti auttaa koko asiassa, kun seuraavalla kaudella joudumme jälleen pohtimaan sitä, mitä tällä teemme. Jäsenvaltiot varmasti ovat tässä paljon valmiimpia yhteistyöhön, jos löydetään jälkiin ratkaisu. Pyritään siis löytämään sellainen. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Antonio Korea. Tämä on todella loista työtä. Ehkä sanoisin IKOL-järjestelmästä vielä viime viikosta, että Herra emme ainoastaan tasapainotelleet, vaan hyvin voimakkaasti puhumme tietosuojan puolesta, koska huolehdimme siitä, ettei suoraa yhteyttä ole niiden tietojen välillä, joita siirretään, ja sen henkilön välillä, joka omistaa tai ajaa tätä autoa. Tämä oli meille tässä yhteydessä hyvin tärkeää, tämän halusin vielä selkeästi sanoa, ennen kuin ehkä netissä syntyy vääränlaisia käsityksiä tai esitetään väärää tietoa. Minulla olisi kysymys. Huomaan, että tarkistuksissa halutaan poistaa monet määräykset, jotka liittyvät juuri tietosuojakysymyksiin. Ja perusteluna on se, että tietosuojadirektiivi Euroopan unionissa joka tapauksessa olisi velvoittava, eikä siksi tarvittaisi sen mainitsemista erikseen. Kyllähän se saattaa näin olla, mutta haluaisin ehkä estää pyynnön Euroopan komission suuntaan. Voisitteko sanoa, miksi se on mainittu. Onko tämä todella lakitekstin yksinkertaistamisen oikea suunta vai olisiko ainakin jossain mainittava siellä perusteluissa, että tämän on joka tapauksessa pädettävä jotain tiettyä eikö varmuutta? Halusin vain ymmärtää, ettei tässä tehdä mitään virheitä. Kiitos. Onko muita puheenvuoroja pyyntöjä jäsenten puolelta. Muuten annan komissiolle puheenvuoron. Ja sitten tietenkin vielä esittelijälle, mutta ennen sitä halusin vain lämpimästi toivottaa tervetulleeksi erityisen vierailijaryhmän. Hyvän ystävämme Kristen Saldemosen vieraita. Hän on hyvin ahkera valiokunnan jäsen sosiaalidemokraattia Tanskan eteläosista. Taitavat istua siellä. Olette siellä hienoa. Kiitos, että tulitte tänne tänä iltapäivänä. Aplodit. Very good. Um, now, I think... Hienoa. Rienakis Olafista on ilmeisesti vastuussa tästä ja kommentoi keskustelua tähän mennessä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurin osa siitä, mitä ajoin sanoa, on jo täällä mainittu. Näyttää siltä, että joitakin ajatuksia kompromissiksi on jo laitettu paperille. Toistan kuitenkin jotkut niistä asioista, jotka meille komissiossa ovat tärkeitä. Ensinnäkin Tällä on tarkistusryhmä 55-56 ja niin edelleen, jotka koskevat CSM, rekisteriä ja sitten täällä on tarkistuksia 79 eteenpäin, jotka koskevat tuonti, vienti ja passitusasioita. Me uskomme, että komission pitää saada käyttöön välineet, jolla voi jolla se voi saada tietoa petoksista ja puuttua niihin koskien sekä tuontia, vientiä että passitusta. Tämä edellyttää nämä CSM-tiedot sekä, sekä passitus- ja vientitiedot, kustannukset yksityisen sektorille CSM-tietojen toimittamisesta tulevat uskoakseni olemaan hyvin vähäiset, koska siellä voidaan tehdä tällaiset globaalit tiedot, eli tosiaan lähettää kaikki, mitä tietokoneella on komissiolle painamalla yhtä nappulaa kerran päivässä. Se ei käytännössä maksa mitään. Tähän liittyen haluaisin muistuttaa, että nämä valtamerien laivat jo toimivatkin tällä tavalla Yhdysvaltojen viranomaisiin päin. Yhdysvaltojen viranomaiset saavat näiltä kuljettajilta etukäteisilmoituksen koskien jokaista EU-sta tulevaa äh, vientiä ja USAhan tulee, koskevaa tuontia. Nämä, näistä tulee etukäteen 48 tuntia ennen saapumista tieto SESM-tietojen kautta, joten, joten valtameri- ja rahtilaivoilla on jo kokemusta tällaisten tietojen toimittamisesta, joten se pitäisi onnistua myös komissiolle ja jäsenvaltioillekin ja minne sitten niitä tietoja tarvitaankin. Olemme olleet yhteyksissä eri, eri tahojen kanssa, muun muassa laivarahtineuvoston kanssa koskien vientiä ja uskomme, että tästä ei tule mitään merkittäviä kustannuksia yhtiöille. Olemme myös menneisyydessä osoittaneet, että passitustiedot ovat tärkeitä samoin kuin tuontitiedot, mutta vähemmän tiedetään, kuinka tärkeää on vienti, tietokanta ja vienti äh, koskevat CSM-tiedot. Käsittääkseni tämä on johtanut siihen ajatukseen, että ehkä jopa komissio pärjäisi ilman vientitietojakin ja vienti CSM. Minä yritän nyt selittää teille, miksi pyydämme myös näitä tietoja sitten te olette tietenkin parhaassa asemassa pohtimaan, kuinka hyödyllistä tällainen tieto on, kun ajatellaan mahdollista väärinkäyttöä koskien tällaisia vientitietoja. Puhun nyt kahden tyyppisistä petoksista. Monissa tilanteissa olemme nähneet, että tuontia tehdään niin, että ajatuksena on viedä eteenpäin näitä tavaroita. Sitten kuitenkin äh, jotenkin nämä tavarat jäävätkin EUn alueelle. Tämä merkitsee sitä, että EUn budjetti ja lähinnä jäsenvaltion budjetti jää vaille ALV- ja valmisteveroja. Toisen tyyppinen petos koskee sitä, kun tavaroita oikeastaan pitäisi viedä, mutta, tos, me, mutta tosiasiassa ne palaavat takaisin salakuljetettuna hiljattain tehtiin hyvin merkittävä takavarikointi Espanjassa. Espanjan viranomaiset saivat tiedon suuresta määrästä savukkeita, jotka olivat Kyprokselta lähdössä kaiketi Libyaan, mutta sitten ne kuitenkin palasivat salakuljetettuna tavarana, kunnes, kunnes niistä viranomainen sai tiedon. Tämän tyyppisiä petostapauksia voitaisiin havaita paljon helpommin, jos olisi vientiä koskevat, CSM ja vientiä koskevat ilmoitukset. Komission näkemys on se, että tarvitaan myös vientiä koskevat tiedot. Tietenkin teidän on punnittava, onko se hyödyllistä. Sitten lyhyesti tästä komission suorasta päästöstä lähinnä laskuihin, jotka ovat taloudellisten toimijoiden hallussa. Mit, mistä on kysymys. Me emme itse asiassa halua mennä yksityiselle sektorille, vaan haluamme, että jäsenvaltiot antavat nämä tositteet. Tämä on siis henki. Meidän ehdotuksemme uudelleen sanoitettuna kohdassa 18h niin 18H-artikla voidaan toki muotoilla eri tavalla, jos sen päästään tavoitteeseen, niin se käy kyllä. Tarkoitus 95 on tarkistus, jossa neljännessä kohdassa todetaan, että komissio voi mennä suoraan yksityiselle sektorille, ellei jäsenvaltio epää näitä tositteita. En usko, että tämä on oikea tapa toimia. Uskomme, että vaikka tarkistus meneekin oikeaan suuntaan, se pitäisi muotoilla uudelleen niin, että vältettäisiin se, että jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus joko evätä pyyntö tai, tai evätä se tai lykätä sitä loputtomasti. Tähän päätän tällä kertaa mielelläni lisäselvityksiä, mutta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti esittelijää koska nämä ehdotukset tällaisenaan tuovat realismia ja tasapainoa komission ehdotukseen. Kiitoksia. Well, thank you very much for your... Kiitos oikein paljon teidän kattavasta vastauksesta, niin siitä oli varmasti apua. Jos ei kukaan muu halua kommentoida, kun meillä on vielä hetki aikaa, niin antaisin esittelijälle mahdollisuuden vastauspuheenvuoroon. Hän voi vastata komission ja muiden puheenvuoroihin, jotta tiedetään, miten edetään näiden kompromissitarkistusten osalta. Teillä on nyt puheenvuoro, professori Kari eri Kampos. Obrigado, Presidente. Uh, quero agradecer as intervenções dos colegas. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegoita heidän kommenteistaan tänään. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja myös muita kollegoita, jotka eivät ole esittelijän roolissa. Ja haluan kiittää myös komissiota sen esittämistä kommenteista. Kun me valiokunnassa työstämme tekstiä, jonka olemme komissiosta ehdotuksena saaneet, niin pyrkimyksenähän on katsoa, onko näkemysten välillä suuria eroja ja yritämme löytää yhteistä näkemystä ja sopimusta tilanteeseen. Nyt tällä kertaa olemme aika lailla erikoisessa tilanteessa. Jotkut tarkistuksista ovat aivan okei. Okay. Esimerkiksi Schwabin tarkistukset ovat sellaisia, että tässä näkemyksemme ovat varsin lähellä toisiaan, mutta sitten on taas toisia tapauksia, joissa oikeastaan kaikotaan hieman kauemmaksi siitä, mitä olemme sanoneet, erityisesti varojen keskuudessa. Nyt näyttää siltä, että ihmiset ovat tiukempia omine kantoineen kuin mitä aiemmin näyttikään. Luulisin, että tämä on tavallaan osittain väärin nähty näkökulma, kun ajattelemme henkilötietojen suojaa. Nythän ei ole kyse ihmisten liikkeistä, vaan tavaroiden liikkeistä, joita jäljitetään. Me puhumme esimerkiksi konttien sisällöstä tai passituksesta konttien suhteen, esimerkiksi saapumis- ja lähtöpäivämääristä ja niin edelleen. Ei tässä juuri tämän kummemmasta asiasta ole kyse. En tiedä, missä määrin tämä vaikuttaa sitten yksittäisten kansalaisten tietosuojaan. Esimerkiksi kalastusalalla todetaan, että yhteisöllä on sopimus monien kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi nyt vaikkapa Chilen kanssa. Ja sitten meillä on tietoja Chilen vesillä kalastavista kalastusaluksista. Ne antavat tietoja omista lasteistaan. Ja nämä tiedot heidän on välitettävä viranomaisille. Komissio sitten kerää nämä kaikki tiedot. Tämä on nyt jo mahdollista ja vaadittua, mutta nyt puhutaan vielä tarkemmin määritellystä tiedosta, tiedoista, jotka koskevat tavaroita, hyödykkeitä yritämme saada jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisesta arvosta puhumme viennin suhteen. Jotkut näyttävät tulevan varsin vastentahtoisia toimittamaan tällaisia tietoja. Kun ajatellaan tavarakauppaa ja lähteviä ja tulevia tavaroita, jotka tulevat EU-hun ja lähtevät sieltä, niin joskus tavarat kiertävät useampaan kertaan mennen tullen, ja silloin kyseessä voi olla petos. Yritän tässä vain sanoa sen, että me yritämme kattaa tavaroiden fyysisiä liikkeitä, ja komissio toteaa, että ei tästä nyt järjettömän paljon byrokratiaa aiheudu, vaan kyse on todellakin varsin yksinkertaisten tietojen välittämisestä. Me olemme kompromissinomaisesti nyt todenneet, että vientitiedot jätettäisiin tässä ulkopuolelle. Tällaisia tietoja kenties emme tarvitsisi. Tarkoitus olisi saada kattavia kompromisseja aikaiseksi ja, ja nimenomaan tämä viennin poissulkeminen on yksi tällainen kattava kompromissi. Me olemme puhuneet pitkään unionin rahoituksesta ja omista varoista, mutta emme me voi missään määrin taata omien varojen, omien tulojemme perusta ja miten sitten suojautua petokselta. On olemassa indikaattoreita tällä alalta ja me kutakuinkin tiedämme, miss, mihin petokset juontavat juurensa ja mitkä olisivat niitä konsteja, joilla niitä voitaisiin ehkäistä. Mutta sitten kun puhutaan näin konkreettisesta asiasta, niin sitten nostetaan tällaisia valtavia mörköjä esille, kun esimerkiksi tietosuoja ja siihen liittyvät kysymykset. Jotkut ehdotukset kenties voisivat lisätä meidän toimintamahdollisuuksiamme välinevalikoimaa. Ja jotkut taas, esimerkiksi edustaja Schwabin tarkistukset, menisivät niinkin pitkälle, että siltä pohjalta sopimus syntyisi. Kyllä meidän täytyy olla realistisia tässä ja toivon, että jo tällä kaudella saamme tästä kompromissin aikaan. Kiitos. Good. Well, thank you very much for that. Um... Hienoa, kiitos paljon. Meidän on äänestettävä 18. päivä maaliskuuta, kuten tiedätte, koska se on viimeinen mahdollisuus hyväksyä tekstejä, jotta ne saadaan viimeiseen täysistuntoon huhtikuun toisessa istunnossa on ilmeisesti jo aika varattuna. Joka tapauksessa pari viikkoa on aikaa yksityiskohtaisiin neuvotteluihin Strasbourgin mukaan lukien, eli varmasti saadaan aikaiseksi sellainen kanta, joka edistää tätä asiaa. Emme tietenkään yksityiskohtaisempia neuvotteluita neuvoston kanssa voi aloittaa, joten sitten tämä jää pohdittavaksi kesätauon aikana. Kiitos kaikille osallisille. Olemme hiukan aikataulusta edellä viisi minuuttia. Meidän tarkoitus siirtyä äänestyksiin, joten ihan lyhyt tauko. Pyydän, että te poistu mihinkään odotellaan, että kaikki poliittiset ryhmät saavat joukkonsa paikalle äänestämään. Joten yritetään aloittaa äänestys täsmällisesti 10.4. Tarvitsette äänestyskorttejanne myös. Siellä on varmasti tiukkoja äänestyksiä. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Uh, so can I invite you to take your places? Voisinko pyytää teitä istutumaan, että voimme äänestää? Welcome a number of special visitors. Voisin toivottaa tervetulleeksi erityisvieraitamme, jotka ovat tulleet tänne äänestyksiin. En voi välttämättä sanoa, että tämä on hyvin jännittävä tapahtuma, mutta tervetuloa kuitenkin kaikille, jotka ovat erityisesti tätä tilaisuutta varten tänne tulleet. Meillä on kaksi aihetta, joihin ei ole tarkistuksia. Tullirikkomuksen seuraamukset. Tässä yhteydessä pyytäisin esittelijöitä sanomaan muutaman sanan, mutta sitä ennen meidän olisi äänestettävä – kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta painelaitteiden markkinoille saatavilla asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen. Meillä oli melko vilkasta kolmikantakeskustelua tässä. Mielenkiintoista kyllä, koska joissain kohdin sanottiin, että rikotaan sääntöjä, mutta lopulta jäsenvaltiotkin näkivät meidän kantamme. Edustaja Schwab, puhutteko esittelijän nimessä vai puhunko minä? No, hyvä. Edustaja Roitova valitettavasti ei ole täällä. Olin kolmikantaneuvotteluissa puheenjohtajana ja voin sanoa, että mielestäni pääsi erittäin hyvin sopuun. Se ei ollut ihan yksinkertaista. Joudumme palaamaan toisen kerran sinne ja halusin vain muistuttaa teitä siitä, että kuten kaikkien näiden pakettien uudelleenlaadinnan osalta, niin tässäkin parlamentti on halunnut pitää kiinni omista eduistaan täytäntöönpanoon menettelyissä. Erityisesti mitä liittyy meidän osallistumiseen asiantuntijaryhmissä delegoitujen säädösten menettelyiden lisäksi. Eli me esitämme kannanottoon, joka on nähty aikaisemmin tämän loppuäänestyksen yhteydessä ja oletamme, että komissio vastustaa meidän muotoamme niin kuin on tehnyt ennenkin. Näin on käynyt nyt kymmenen kertaa, mutta tämä kysymys on ratkaistava sitten seuraavan parlamentin aikana. Jos kukaan muu varjoesittelijä ei halua kommentoida, niin voimme nyt äänestää ilmeisesti koneäänestyksenä. Just jos Vabin kortti on matkalla tänne vielä, joten pyydän äänestämään nyt tästä kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta Äänestys alkaa. Uh, there are 29 cards in place, but only 28 29 korttia on siellä, mutta jollain on vielä näppi painamatta. Äänestys päättyy. 27 puolesta. Yksi vastaan, yksi tyhjä. Selvä, kiitos. Tuo tulee täysistuntoon. Ymmärtääkseni huhtikuun kakkosessa. Selvä. Siirrytään sitten tärkeään päätöslausumaesitykseen uudesta ehdotuksesta, joka on saatu komissiolta tulirikkomukset ja seuraamukset. Aiheena koordinaattorit päättivät, että meillä alkaa täyden mietinnön kirjoittamiseksi, mutta tämä oli niin tärkeä aihe, että oli tärkeää, että valiokunta ottaa poliittisesti kantaa, joten me annoimme tämän esittelijälle, joka teki uudistamisen The Grippi Evelyn Gephardille, joka on ollut varjoesittelijänä myös, joten tässä saadaan kannat molemmilta summilta puolueilta ja varmasti muut ryhmät voivat tätä tukea, mutta ehkä voitte lyhyesti käyttää molemmat puheenvuoron. Edustaja Legri Pensi. Oui, merci monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti ennen kuin äänestämme tästä päätöslauselmasta, joka koskee yhteisiä juridisia puitteita koskien tulli rikkomusseuraamuksia. Haluaisin ensinnäkin aivan vilpittömästi kiittää kollegani Evelyn Gebhardtia. Hän on tässä päätöslauselmassa ollut toinen esittelijä. Meillä on ollut todella hyvä yhteistyöhenki työssämme kun olemme laatineet ja neuvotelleet tästä päätöslauselma luonnoksesta. Todella hyvässä luottamuksen hengessä olemme tehneet työtä, hyvässä yhteisymmärryksessä, yhteisen edun puolesta. Todella arvostin tätä. Haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat toimittaneet meille huomautuksia ja kommentteja. Teimme parhaamme, jotta saamme mukaan heidänkin panoksensa lopulliseen tekstiin. Toivon, että saavutimme tämän tavoitteen ja toivon, että tämä päätöslauselma saa mahdollisimman laajan tuen. Haluaisin muistuttaa siitä, että päätöslauselmassa emme halunneet mennä joka ikisen juridisen yksityiskohtaan ja käytännön asiaan koskien tätä komission ehdotusta lainsäädännöstä puitteista. Halusimme välittää tämän viestikapulan seuraavalle imko seuraavalla vaalikaudella ja vettä vetoamme heihin ja todella annamme viestikapulan eteenpäin ja toivomme, että tuleva IMKO-valiokunta kiinnittää tähän tärkeän ehdotukseen sen ansaitseman huomion. Se on komission ehdotus ja me todella toivomme, että tänään tällä äänestyksellä voimme tehdä johdonmukaisen päätöksen ja kannanoton niin kuin aikaisemminkin koskien unionin tullikoodeksia niin jälleen kerran voimme korostaa sitä, että haluaisimme saada aikaan todellisen eurooppalaisen tullipolitiikan, joka tällaisen nimen ansaitsee. Mielestämme se on välttämätön pilari, jotta sisämarkkinat voivat hyvin toimia. Tämä on viestimme. Kiitoksia. Edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiitellä kollegalle Grippiä. Yhteistyö sujui hienosti. Kiittelisin myös tiimejämme ja sihteeristöä, koska myös sanottava, että tämä päätöslauselma esitys todella saatiin ennätys nopeasti kirjoitettua, hoidettua ja löydettiin konsensus niin nopeasti, että harvoin se onnistuu, kun monet ryhmät tekevät yhteistyötä. Mielestäni oli gripin ja minun lähestymistapa, jonka mukaan haluttiin nyt esittää poliittista suuntaa, jolla puuttumatta yksityiskohtiin on tietenkin mahdollistanut tämän. Eli joistain ryhmistä on tullut tarkistuksia, jossa on puututtu liikaa yksityiskohtiin, siksi niitä ei ole otettu huomioon. Ja koska vähän eriäviä kantoja ei ole myöskään puhuttu oikeusperustasta, sanoimme, että jätettäkää nyt syrjään tällä hetkellä kiistakysymykset, sellaiset, joihin on vielä syvällisemmin tutustuttava. Ne vain mainitaan tässä tekstissä ja jätetään sitten seuraavan parlamenttiin yksityiskohtaisempi tutkimus ja työ, jotta tehdään johdonmukaista työtä ja saadaan lopuksi hyvä lopputulos. Uskoakseni tämänpäiväinen tekstimme esittää selkeän kannan. Me haluamme huolehtia siitä, että on läheisempää, parempaa yhteistyötä tällä tullialalla. Ja myös, että seuraamukset ja muut hoidetaan johdonmukaisesti. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka ovat esillä tässä yhteydessä. Ja toivon, että myöskin ensi kaudella saan luvan jatkaa tätä työtä, jotta saadaan lopuksi hyvä teksti aikaiseksi. Tämä on todella tärkeää työtä ja haluan sitä edistää. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille molemmille tästä tehdystä työstä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että valiokunta ottaa kantaa. Äänestetään. Äänestys alkaa, jotta virallisesti tuetaan tätä Eli äänestys alkaa tästä esityksestä. 30 äänestäjää. Pyydän äänestämään nopeasti. Svabin kostikin on täällä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta yksi vastaan. Hyvin selkeä tulos. Olemme pyytäneet huhtikuun ykkösistuntoon aikaa tämän hoitamiseen. Gebhard Le Grip, jos voitte huolehtia siitä, että poliittisissa ryhmissä tämä tiedetään, kun se tulee puheenjohtajakokouksessa esiin, jotta saataisiin keskusteluaikaa tähän aiheeseen. Se olisi mielestäni tärkeää, että saataisiin komission jäsen paikalle ja ainakin yksi puhuja jokaisesta poliittisesta ryhmästä, vaikka aikaa olisi vähänkin. Voin nyt siis allekirjoittaa tämän ja tämän, että on kirjoitettava, allekirjoitettavaksi ja sitten se voi mennä istuntopalveluihin. Ja ne käy sen kanssa täällä komissiosta. Olet on täällä. Eli ehkä voitte viedä viestin komission jäsenelle. Toivoisin, että hän voisi olla paikalla vastaamassa tähän päätöslausumaan esitykseen jossain vaiheessa. Hyvä, kiitos. Seuraavana valikunta aloitteinen mietintö kuluttajasuoja yleisyödyllisissä palveluissa. Esittelijä Weidenholzer, haluaisitteko käyttää puheenvuoron ennen äänestystä vai äänestetäänkö suoraan? Selvä. Siirrytään äänestämään. No, das It's kind of you to offer. Since I'm the only issue, oh no, Emma McClarkin is here. am Emma McClarkin on myös täällä, luulen, että olen ainoa kyllä minäkin äänestän. Halusin huolehtia siitä, että äänestän oikein varjoesittelijänä, olisi ollut kovin nolla muuten. Kiitos, että annatte minun vähän aikaa etsiä papereitani kompromissi kolme puolesta. Vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavana tarkistus 29 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 31, 32, 33 puolesta. Vastaan selkeästi hyväksytty. No tarkistetaan varmuuden vuoksi, se on aika tärkeä äänestys. Tarkistetaan, että kaikki toimii. Äänestys alkaa. 31, 32, 33 äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Seuraava vedetty pois. Tarkistus 37 raukeaa, eikö niin? 36 raukea myös. 38 tarkistuspuolesta. Vastaan hylätty. 39 on menetty pois kompromissi 4 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi Ai, tarkistus 48 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 7. Ja siinä on suullinen tarkistus suullisen tarkistuksen kerä, niinkö? Selvä. Kompromissi 7 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavana 61 puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. 62 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan hylätty. tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistukset 84-85 puolesta vastaan hyväksytty. 86-87 raukeavat Seuraavana kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 91 suullisen tarkistusten kerran puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 94 ja 95 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 96 on vedetty pois. tarkistus 11 puolesta. Vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistukset 101-102 puolesta vastaan hyväksytty. 103 ja 104 raukeavat. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan hyväksytty. 118-117 raukeavat kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 124 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 15 kohta kohdalta Alden pyynnöstä. Eli kompromissitarkistus 15 ensimmäinen osa puolesta vastaan Ensimmäinen osa on hyväksytty. Seuraavana toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Tarkistetaan näin, että te olette kaikki hereillä. Hylätty. Toinen osa on siis hylätty. Seuraavana 132 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 137 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 138 ja 139 puolesta vastaan hyväksytty. Se oli poistu, joten 140-141 vaivamme äänestää tarkistuksesta 141 lisäyksenä. Ai, se oli 140, anteeksi. Unohtakaa tuo seuraavana 142 puolesta vastaan hylätty. 143 puolesta vastaan hylätty. 145 puolesta vastaan hyväksytty. 144 raukia. Seuraavana kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta vastaan hyväksytty. 154 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 siitä voidaan äänestää Stylerin tarkistuslisäyksenä puolesta. Eikö? Ei kun 154 hyväksyttiin. Joten tämä voidaan tehdä lisäyksenä tarkistuksen 154 ilmeisesti. Eikö? Falls. Oh, okay. It uh, falls. Okay, sorry. Okay. Ai okay, anteeksi. Seuraavana tarkistus 156 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus 1 on vedetty pois. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan myös hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Johdantosan kappale tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 ja tarkistus 7 raukeavat tarkistus 8 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan myös hyväksytty. Tarkistus 22 raukeaa, kun kompromissi 3 hyväksyttiin, joten nyt äänestys alkaa koko tästä valiokunta mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut edustaja Weidenholzer. Kiitos oikein paljon. Tämä ilmeisesti tulee täysistunnon esityslistalle. Koskahan se tulee? Tiedämmekö jo? Huhtikuun ykkönen ja kakkonen. Huhtikuun kakkoseen. Tämän mandatin viimeiseen täysistuntoon. Tämä on ilmeisesti tämän valiokunnan viimeinen valiokuntalaitteinen mietintö. Kiitos oikein paljon tekemästänne työstä. Kiitos oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Näin saamme tämän iltapäivän työn päätökseen. Seuraava kokouksemme on 17. ja 18. maaliskuuta. Aivan erityisesti haluaisin muistuttaa, että 17. maaliskuuta on erityinen TTIP-kuulemistilaisuus. Se alkaa kolmelta ja voin kertoa, että meillä on ihan loistavia puhuja, puhuja Euroopan puolen ja Yhdysvaltain puolen johtavat neuvottelijat. Molemmat ovat siellä kokouksessa läsnä, joten pyydän, että merkitsette tämän kalenteriin tilaisuutena, jota ei voi jättää syrjään. on verkkolähetyksenä myös 17. maaliskuuta kello 15 seuraava kokouksemme ja sitten seuraavana iltapäivänä myös kokous, josta saatte vielä lisätietoa sähköpostitse minulta. Kiitos ja mukavaa iltapäivää.